periaatteita koskevat vuosikertomukset vuodelta 2015 ja 2016. Saatte välittömästi puheenvuoron, olkaa hyvä. Merci, madame. Kiitos, rouva puhemies. Usean vuoden ajan minä olen ollut jo esittelijänä tässä vuosikertomuksissa, kun on kyse toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista, ja minä koen sen joka kerta yhä mukavammaksi. Minä, tämä nyt on vihoviimeinen asiakirja, jota käsitellään tänä iltana näin myöhäisen ajankohtana kello 22.30. Haluaisin kuitenkin muistuttaa teille, että nämä periaatteet eivät ole sellaista, että että ei toimittaisi, vaan meidän pitäisi paremmin jakaa toimivaltuuksia EUn e ja jäsenvaltioiden kesken. Eli e, ei ole vain EUlla eksklusiivista toimivaltuutta. EU voi toimia vain silloin, kun se pykee kun, jos se pystyy toimimaan tehokkaammin, jos taas jäsenvaltiot eivät kansallisella tai paikallisella tasolla siihen pysty, mutta niiden pitää noudattaa sitä. Mutta kun me ajattelemme myös suhteellisuusperiaatteita, joita ei ole lähtenyt toteuttamaan, jos halutaan toteuttaa tavoitteet, joita sopi, perussopimuksessa on mainittu, ne eivät voi mennä sen pidemmälle kuin mikä on välttämätöntä. Nämä periaatteet on kirjattu ja niistä pidetään kiinni, jotta voidaan taata EUn tehokas toiminta. Ne ovat myös keskeisiä keinoja, eh, kun puhutaan EUn ja kansalaisten välisistä suhteista. Niitä ei missään tapauksessa saa käyttää väärin, jos halutaan jumiuttaa jotakin, pysäyttää tai ruokkia euroskeptisyyttä. Tämä nykyinen mietintö koskee vuosikertomuksia vuodelta 2015 ja 2016 ja puhuu olemassa olevista työvälineistä, joista, jotka on otettu käyttöön useimmat niistä vuonna 2015. Työkalujen kirjon avulla jäsenvaltiot ovat voineet osastua lainsäädäntöprosessiin EU-tasolla. Vaikutusten arviointi, julkinen sektori Refit, myös sisäiset alustat, konnektiorit, vuoropuhelut, Kosakin ja alueiden komitean välillä ovat myös osa tätä kokonaisprosessia. Ja vuodesta 2006, anteeksi, 2014 lähtien kansalliset parlamentit ovat voineet myös ilmoittaa oman kiinnostuksensa EU-politiikkaan uusien instrumenttien välillä, joita on otettu käyttöön nimenomaan Refitin avulla. Vuonna 2016-2025 lausuntoa saatiin kansallisilta parlamenteilta. Se on tuntuva lisä vuoteen 2015 viisitoista verrattuna. Se on hyvin rohkaisevaa. Minä en halua tässä lähteä vain keksimään luomaan uusia instrumentteja eh, ennen kuin olen tutkinut olemassa olevien työvälineiden potentiaalia. Menet järjestelmä toimii silloin, jos kaikki osatekijät osoittavat siihen kiinnostusta. Ei silloin ole mitään mieltä lisätä menettelytapoja ja työvälineitä, jotka lisäisivät byrokraattista kuormitusta ja hidastaisivat vielä lisää lainsäädäntöprosessia. Uskoakseni, että varjoesittelijöiden kanssa me olemme saaneet hyvin tasapainotetun mietinnön aikaan joka vetoaa siihen, että rakentaisimme tehokasta äh, unionia, joka kuuntelee kansalaisia. Ja haluan kiittää kaikkia hyvästä miellyttävästä yhteistyöstä. Viho viimeinen sana Timmermans Task Forceista. Te varmasti tiedätte, että puheenjohtaja Jonkero perusti työryhmän, jonka tarkoituksena oli miettiä toissijaisuusperiaatetta ja siihen tuli kansallisten parlamenttien edustajia, alueiden komitean edustajia ja Euroopan parlamentin edustajia. Euroopan parlamentin kieltäytyminen äh, äh, osallistumasta tähän oli mielestäni todellisen mielenkiinnon puutteen osoitus. Ja silloin se ei myöskään noudattanut lainsäätäjän periaatteita. Ja, mutta kyllä jälkeenpäin pystyttiin kuitenkin kertomaan mm, täysin vapaasti tämän Task Force-työryhmän toiminnasta, mutta parlamentti, eh, Euroopan parlamentti oli kuitenkaan huonontanut suhteitaan Kosakiin ja alueiden komiteaan. Minä toivon, että tämä suhteet alueiden komiteaan vahvistetaan ja olen kirjoittanut tässä mielessä kirjeen parlamentin puhemiehelle. Alueiden komitea on eh, välttämätön instituutio, koska se antaa arvokasta tietoa kun tehdään yhteistyötä EUn ja alueiden välillä. Sen takia minä toivonkin lähentymistä Euroopan toimielinten välillä, kun se on kansallisesta ja alueellisesta tasosta. Jokainen omalla tasollaan voi toimia ja voi sitoutua kansalaisten etujen hyväksi toteutettavaan politiikkaan. Kiitos rouva puhemies. Kiitos. Ja nyt annan jälleen puheenvuoron komission edustajalle Mimicali, Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Honorable... Rouva puhemies, paljon kiitoksia arvoisat edustajat. Haluaisin kiittää edustaja Delvolta hänen tekemästään erinomaisesta työstä ja tästä hienosta päätelmästä. Sen jälkeen, kun Junckerin komissio aloitti tehtävänsä, niin se sitoutui siihen, että toissijaisuus ja suhteellisuusperiaatetta vaalittaisiin. Me haluamme tehdä yhteistyötä kansallisten parlamenttien ja EUn instituutioiden kanssa varmistaaksemme, että kaikki ehdotukset ovat näiden kahden periaatteen mukaisia. Ja me haluamme ymmärtää, mitä suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaate tarkoittavat. Toimijoiden väliset sopimukset paremmasta lainsäädännöstä, joka allekirjoitettiin kolmen toimielimen toimesta kaksi vuotta si- sitten, niin sen tarkoituksena on varmistaa, että periaatteita noudatetaan unionin lainsäädäntöä laadittaessa ja arvioitaessa lainsäädännön vaikutuksia. Olemme yhdessä sitoutuneet tähän, jotta muutoksia saadaan aikaiseksi, koska unionin kansalaiset sellaisia muutoksia kaipaavat kollegani, varapuheenjohtaja Timmermans olisi mielellään ollut täällä läsnä, mutta hän joutui menemään Luxemburgiin yleisten asioiden neuvoston kokoukseen. Kollegio on panostanut hänen johdollaan juuri parempaan lainsääntelyyn. Me olemme aimoharppauksin päättyneet kohti suurempaa osanottoa, avoimuutta, ja sellaista lainsäädäntöä, joka perustuu todelliseen näyttöön. Tämä on todellinen kulttuurillinen uudistus, joka on tuonut mukanaan tuloksia. Ja kuten puheenjohtaja Juncker vuoden 2017 unionin tilapuheessaan totesi, niin Task Force, toissijaisuus ja suhteellisuus periaatteeseen liittyen on perustettu marraskuussa 2017 oma Task Force-ryhmä. Me haluamme, että päätökset tehdään oikealla tas- tasolla, tasapainoisella tavalla, riippumatta siitä missä, alue paikallis, kansallisella tasolla tai EU-tasolla. Jos toimivaltaa voidaan siirtää jäsenvaltiotasolle, niin mikäpä siinä. Komissio on huomioinut ne parlamentin päätöksen olla liittymättä tähän Task Force-työryhmään. Ja haluamme korostaa uudemman kerran, että parlamentille tarjolla olevat paikat ovat edelleenkin käytettävissä, niin mikäli haluatte muuttaa kantaanne. Mutta olemme kuitenkin tyytyväisiä siihen, että tämänpäiväinen teksti vahvistaa sen, että Euroopan parlamentti omalta osaltaan haluaa tehostaa toissijaisuusperiaatteen täytäntöönpanon valvontaa ja arviointia. Ehdotuksena ovat pitkälti samansuuntaisia kuin ne, jotka on esitetty työryhmän puolelta. Mitä taas tulee toissijaisuusperiaatteen valvontamekanismiin, niin olemme samaa mieltä teidän kansanne, että kansallisten parlamentaarikkojen pitäisi kertoa, miksi tämä ehdotus, joka on pöydällä, ei olisikaan toissijaisuusperiaatteen mukainen. Olisi hyvä, jos perustelut annettaisiin myöskin kansallisille parlamenteille että myöskin Euroopan parlamentille. Vastauksemme kyllä löytyvät komission nettisivuilta. Myös sellainen pyyntö esitettiin, että poikettaisiin kahdeksan viikon vastaus raja-ajasta. Kahdeksan viikon raja-aika on määritelty perustamissopimukseen, mutta Task Force-ryhmässä tätä asiaa tarkastellaan. Arvoisat edustajat, komissiolla ei ole, komissio ei ole se ainoa, joka voisi ehdottaa jotain hyvää, joten olemme valmiita kuuntelemaan, mitä kansalliset parlamentaarikot ovat asiasta mieltä. Vuonna 2015 otettiin käyttöön ensimmäinen vihreän kortin aloite ja se liittyi elintarvikejätteisiin. Monet ehdotukset otettiin mukaan vuoden 2015 hyväksytyssä kiertotaloustekstissä. Tämä osoittaa, miten kansalliset parlamentit voivat rakentavassa hengessä osallistua tähän institutionaaliseen toimintaan. Me uskomme vakaasti siihen, että nyt meidän täytyy keskittyä siihen, että nykyjärjestelmää käytetään täysimääräisesti, eikä lähdetä vatvomaan mahdollisia perustamissopimuksia muutoksia. Oikein paljon kiitoksia. Merci, Edustaja Preda, yksi minuutti. Kiitos. Haluan kiittää mm, edustaja Delvoota hänen mietinnöstä ja muita kollegoja, kun ovat ottaneet AFKO-valiokunnan monia ehdotuksia huomioon. Nämä, nämä kahdella valiokunnalla on paljon yhteneväisiä kohtia, kun puhutaan suhteellisuusperiaatteista ja toissijaisuusperiaatteesta. Ne ovat erittäin hyvä, hyödyllisiä, kun me puhumme keskeisistä periaatteista, kun eh, mitä, eh, mitä etuoikeuksia halutaan säilyttää kansainvälisille parlamenteille, mitkä mekanismiset sitten sisältyvät toisissa suhteellisuusperiaatteisiin, ne toimivat keskeisin kohdin hyvin, se voidaan nähdä hyvin monissa keskeisissä korteissa, jotka on hyväksytty ja myös niissä tilastotiedoissa, kun on puhuttu kansallisista toimenpiteistä erittäin. Eurooppa, meidän kansallisissa parlamenteissa on selkeästi tehty ero, mikä on kansalliset asiat ja eurooppalaiset asiat. Ja lopuksi minä mainitsisin kuitenkin, että AFKO-lausunnossa me korostimme, kuinka tärkeää on puhua joustavuudesta, kun puhutaan lainsäädännöstä ja kun lähdetään tulkitsemaan tätä kahdeksan viikon aikaa ja lähdetään yksityiskohtaisesti myös puhumaan, kun puhutaan sopimuksista, jotka koskettavat kansallisia parlamentteja. Non, e, la parole EPPstä e edustaja Radev, kaksi minuuttia. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Kiitoksia, puhemies, hyvät kollegat, haluaisin onnitella esittelijäämme ja kiittää häntä sydämeni pohjasta hyvästä yhteistyötä tämän mietinnön parissa. Haluaisin myös kiittää muita varjoesittelijöitä olen sitä mieltä, että tämä mietinnön, tässä mietinnössä on hyvä tasapaino ja siinä aivan oikein tuodaan esille tärkeimmät asiat, jotka ovat komission vuotuisessa kertomuksessa koskien subsidiariteettisuhteellisuusperiaatteesta 2015-2016. Haluaisin onnitella komission aloitteista viime vuosina, joiden avulla on voitu parantaa näiden kahden periaatteen täytäntöönpanoa EUn lainsäädännössä. Tänä päivänä, kun EUn eh, edessä on ennalta näkemättömiä kriisejä ja se hakee identiteettiä, on aika tärkeää saada aikaan vahvaa, voimakasta EU-lainsäädäntöä niillä alueilla, joissa EU voi todella edistyä ja tuoda lisää arvoa. Tästä syystä meidän on aivan asianmukaisesti sovellettava näitä kahta periaatteita, ettei euroskeptikot saa liikaa äänivaltaa. Kansalliset parlamentit edustavat kansallisia. kansallisessa kontekstissa ja ne ovat tärkeitä, kun, ne vaku- kun ne, niiden kautta ne mielipiteitä muodostetaan. Uskomme, että kansallisille parlamenteille pitäisi antaa todellinen mahdollisuus osallistua niin, että tarjottaisiin lisää joustoa kahdeksan viikon laskentasääntöön. Kahdeksan viikkoa on aikamäärä, jossa lausunto on lähetettävä. Kun pidetään kiinni subsidiariteetti- ja suhteellisuusperiaatteista, saadaan aikaan parempia sääntöjä, joita ei kritisoida ja voidaan saavuttaa kansalaisten luottamus. SD-ryhmästä edustaja Kofferati, yksi minuutti. Tämä mietintö on hyvin tasapainoinen. Tästä näkyy kyllä esittelijä Delvon intohimoinen kiinnostus aiheeseen. Tämä aihe on vuotainen subsidiariteetti suhteellisuusperiaatteiden vuosikertomus. Tämä on tärkeä asia ja se toteuttaa demokratiamme. Se on tärkeä unionille joillakin alueilla – olisi vielä laajennettava sääntelyä antamalla tiiviimpää lainsäädäntöä. Toisissa tapauksissa olisi vain järjestettävä jo olemassa olevaa lainsäädäntöä. Meidän olisi annettava merkittävä myönteinen merkki tässä, jos tässä onnistumme. Äh, olisi todella kansalaisille tällä merkki suunnattava ja esitettävä vanhat kysymykset olisi otettava huomioon myös ne ehdotukset, joita olemme saaneet kansallisilta parlamenteilta. Niitähän kutsutaan vihreiksi kortiksi. Haluaisin antaa tästä yhden esimerkin. Vuonna 2019 parlamentti on pyytänyt komissiolta lainsäädäntöehdotusta, joka koskee yhteiskuntavastuuta yrityksille. Minäkin haluaisin tätä, tämän, tämän pyydön uudestaan. Se olisi hieno tapa vastata tähän vaatimukseen, jo, joka on tullut useilta parlamenteilta. Edustaja Karin puolitoista minuuttia ECR-ryhmästä. Madam President, thank you. Rouva puhemies, arvoisa komission jäsen, saanen esittää yleisiä huomioita ja ehkäpä henkilökohtaisiakin huomioita. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää tästä erinomaisesta työstä valiokunnassa ja täällä parlamentissa. Erityiskiitos kuuluu sinulle siitä, että kuuntelet aina, mitä minä ehdotin. Välttämättä et ollut aina samoilla linjoilla, mutta lähdit kuitenkin äh, avoimesti kuuntelemaan ehdotuksiani. Vuosien ajan olen puhunut toisiasuus- ja suhteellisuusperiaatteista ja sitä on pidetty koko parlamentissa ja valiokunnassa tärkeänä asiana. En tule äänestämään tekstiä vastaan, sillä tilanne on mikä se on. Kantani on aina ollut se, että meidän täytyy nivoa kansalliset parlamentit mukaan tähän eurooppalaiseen lainsäädäntötyöhön, koska muuten ajaudumme sellaiseen tilanteeseen, johon maani on ajautunut. Nyt jos koskaan voin vielä ottaa asian täällä esille. Muuten ajaudumme alakart-tason Eurooppaan. Hyvät asiat tehdään kansallisella tasolla ja huonot päätökset EU-tasolla. Näin ei voida jatkaa. Parlamenttien pitää olla vastuullisia ja siksipä heidät täytyy saada mukaan tähän hankkeeseen. Kiitoksia. ENF-ryhmästä e edustaja Butonne yksi minuutti. Next. Merci, madame la... Kiitos, rouva puhemies. Ensinnäkin minä voin vain todeta suuren muutoksen parempaan äänensävyssä ja sisällössä tässä päätöslauselmaesityksessä, kun puhutaan toissijaisuudesta ja suhteellisuusperiaatteista suhteessa menneeseen. Minä haluaisin kyllä tässä ehkä hieman epäillä, mutta minä haluan kuitenkin loppujen lopuksi uskoa, että tässä ei olisi vain kyse Euroopan vaaleista, vaan että jatkaisimme toisella tavalla, että otetaan pois tämä toissijaisuusperiaate, että lähdettäisiin puhumaan paremmin eurooppalaista suvereniteetista ja integriteetistä, jota yhä peräänkuulutetaan yhä vahvemmin. Mutta minä aion kuitenkin olla valppaana, kun lähdetään, kun puhumme eurooppalaisten instituutioiden toteuttamisesta tässä perusperiaatteessa. Toiseksi haluan olla eri, sanoa, kuinka iloinen olen siitä, että kansallisille parlamenteille on annettu enemmän toimintavaltuuksia pöytäkirjassa numero kaksi. Ja, ja tässä minä haluan uudestaan sanoa, kuinka tärkeää on luoda tämä uudestaan tämä punaisen kortin prosessi. Ja lopuksi meidän täytyisi myös antaa motivoitu lausunto siitä, mikä tämä lainsäädäntöprosessi on, kuinka pitkä se on ainakin kertoa, että puhua siitä sen alussa, puolivälissä ja lopussa. Tämä on välttämätöntä, koska kansalliset parlamentit ovat todelliset Euroopan demokratian keskiöt. Catch the Eyessa meillä on yksi pyyntö, edustaja Maria. Anteeksi sanoo pu- rouva puhemies. Kyllä, annan. Tämä on minun virheeni, ehkä kello on niin paljon, että minä en oikein jaksa seurata. Edustaja Pospisil oli myös pyytänyt puheenvuoron. Edustaja Pospisil haluaa puheenvuoron ja sen jälkeen edustaja Marjas. frakce který se otázce eh, subsidiarity a proporcionality věnoval. Eh, niin, olen ollut aina hyvin kiinnostunut subsidiariteetti- ja suhteellisuusasioista. Olen iloinen siitä, että siitä nyt puhutaan. Valitettavasti kello on jo paljon, eikä ole juurikaan huomiota kiinnitetty tähän mietintään, mikä on onnetonta, koska minun mielestäni nämä kaksi periaatetta ovat aivan elintärkeitä, kun ajatellaan Euroopan unionin lainsäädäntöä ja lainsäätämistä. Olen todella iloinen tästä mietinnöstä, olen todella iloinen siitä, että kansalliset parlamentit lopultakin ovat oppineet käyttämään tätä, näitä perusteltuja lausuntoja koskevaa välinettä pitäisi varmistaa, että tulevaisuudessa tätä välinettä käytettäisiin yhä enemmän. Näin voisimme varmistaa sen, että sellaisia että tietyn tyyppisiä asioita ei tapahdu. Esimerkiksi, että parlamentit sanoisivat, että oi, jos olisimme tietäneet ajoissa, että tällainen EU-laki on tulossa, niin olisimme vastustaneet sitä. Tällaiset tilanteet pitäisi välttää tulevaisuudessa. Siksi todella tuen EUn komissiota ja Junckeria. Tässä mielessä olen oikein iloinen siitä, että olemme nyt kiinnittäneet huomiota parempaan laatuun. Ja nyt olkaa hyvä edustaja Marjas. Kiitos, rouva puhemies. Tämä mietintö, nämä vuosikertomukset ovat äärimmäisen tärkeitä. Kun puhumme toissijaisuusperiaatteesta, päätökset tehdään aina mahdollisimman lähellä kansalaisia, jotta voidaan noudattaa demokratian keskeisiä periaatteita, jotta voidaan hajakeskittää päätöksenteko prosessia. Ja tämä edellyttää, jos oikein ymmärsin, että eri teemoista kun on kyse, niin valitaan sopiva taso päätöstä tekemään. Tämä järjestelmä antaa legitimiteettiä eurooppalaisille prosessille ja myöskin kansallisille parlamenteille, joilla on myös veto-oikeus, joilla on oikeus käyttää keltaista korttia, kun he haluavat tietää, mitä Brysselissä päätetään. Näin ollen, mm, uu, niin kauan kuin tämä toimii hyvin, niin toissijaisuusperiaate, se takaa myös EUn legitimiteetin ja demokratian. Ja viimeisen kerran komission jäsen Mimitsa, olkaa hyvä. Tänä iltana siis viimeisen kerran. President. Puhemies, paljon kiitoksia. Vous arrive-t-il, Monsieur Brock? Mitä edustaja Brokille nyt on tapahtunut tai tapahtumassa? Mettez votre micro, monsieur Brock. Jos voisitte laittaa mikrofonin päälle, edustaja Brock. Ich hatte mich für dieses Verfahren der Kolmeen otteeseen pyysin puheenvuoroa kästi ai menettelyyn liittyen. Valitettava, ette noteeranneet minua laisinkaan kohtalon ivaa vissiin. Anteeksi, minä en todellakaan huomannut teitä laisinkaan, en todellakaan huomannut teitä Catch the Eye puheenvuoropyynnössänne. Olen pahoillani. Haluatteko te kuitenkin käyttää puheenvuoron? No jos annatte näin vanhalle miehelle vielä oikeuden puhua, niin tottahan toki. No, olkaa hyvä, yksi minuutti. Rouva puhemies, arvoisa komission jäsen, oikein paljon kiitoksia siitä, että saan vielä lausua muutaman sana sen. Nämä periaatteet, toissijaisuus ja suhteellisuusperiaate ovat legitimiteetin ja päätösten tehokkuuden kannalta tärkeitä asioita. Nämä ovat keskeisiä välineitä, jos haluamme saada tuloksia aikaiseksi, mutta yhtä lailla meidän täytyy muistaa, että nämä periaatteet liittyvät myöskin solidaarisuusperiaatteeseen. Eli meidän täytyy aina muistaa, että nyt on vaalittava tasapaino näiden suhteen. Toiset pitävät asiaa toissijaisuusperiaatteena, pienemmät valtiot eivät kuitenkaan. Ja, eli meidän täytyy jotenkin löytää se kultainen keskitie ja tasapaino. Tietenkin kansallisella parlamentilla on keskeinen rooli. Aina puhutaan keltaisesta kortista, mutta on olemassa myöskin oranssi kortti. Se mainitaan Lissabonin sopimuksessa, mutta sitä ei kovinkaan usein mainita. Mutta oranssikortti antaa vielä enemmän mahdollisuuksia kansallisille parlamenteille, enemmän kuin keltainen kortti, mutta päätökset on kuitenkin aina tehtävä mahdollisimman alhaisella tasolla ja vältettävä valtuuksien sekoittumisen. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Brock ja anteeksi herra Mimitsa tästä pienestä välikohtauksesta. Kiitoksia puhemies vielä kerran. Hyvät jo jäsenet, Aivan lopuksi haluaisin rauhoitella kaikkia jäseniä siitä, että komissio tulee varmistamaan sen, että subsidiariteetti ja suhteellisuus tulevat pysymään Euroopan demokraattisen prosessin ytimessä. Edelleenkin tulemme tekemään yhteistyötä teidän neuvoston ja kansallisten parlamenttien kanssa tässä asiassa ja muissakin tärkeissä asioissa. Suuret kiitokset huomiostanne, hyvät jäsenet. Kiitos ja vielä loppusanat. Edustaja Delvo, olkaa hyvä. Kiitos, rouva puhemies. Tämä keskustelu päättyy hyvin kauniisti, vaikka tässä nyt on jonkinlaisia tulkinta nyansseja, niin kuitenkin kaikkien näkemykset kyllä ovat aika yhteneväisiä. Toissijaisuus ja suhteellisuusperiaate ovat tärkeitä ja kiitän edustaja Brokia siitä, kuinka hän korosti sitä, että eivät nämä ole ainoita toimintaperiaatteita, jossa solidaarisuus on myös yksi tärkeä periaate, jolla on oma paikkansa eurooppalaisessa arkkitehtuurissa. Meidän pitää siis jatkaa kannustamalla kansallisia parlamentteja, alueellisia parlamentteja käyttämään täysimittaisesti niitä olemassa olevia instrumentteja, joita heillä on, niillä on käytössään, ja myös vastuullistaa niin, ja ettei aina vain haukuttaisi Brysseliä aina kun jokin menee huonosti tässä maailmassa, vaan että me saisimme myös rakentavia ehdotuksia sieltä päin, jotta meidän maan osamme toimisi hyvin. Kiitos rouva puhemies. Minä tietysti pyydän, että kaikki äänestäisivät tästä huomenna tästä loistavan, tämän loistavan tekstin puolesta. Kiitos edustaja Delvo. Näin keskustelu on päättynyt ja äänestämme